on päättänyt, että se ei aio puhua delegoitua oikeus asiakirjaa vastaan. Ja tämä suositus tehtiin 27. huhtikuuta 2016. Artiklan 105 kohta 6 mukaan työjärjestyksessä tämä suositus on voimassa sellaisena kuin se hyväksyttiin ja se astuu voimaan 10. toukokuuta 2016. Oikeusvaliokunta on tehnyt tämän korjauksen parlamentin hyväksymään te- tekstiin